Kiitos. Arkkipiispa Ortiga, toivotan teidät tänne tervetulleeksi ja toivotan piispain kokouksen muutkin jäsenet tänne tervetulleeksi. Tervetuloa Portugalista tänne Brysseliin. Haluan toivottaa teidät sydämellisesti tervetulleeksi tänne meidän täysistuntoomme την αλληλεγγύη μας και τα συλληπιτήριά μας στο λαό της Πορτογαλίας. Ja haluaisin ilmaista solidaarisuutemme ja osanottomme Madeiran tapahtumien johdosta. Viime vi- päivien tilanne on hankala ja me olemme mielissämme teidän ja uhrien luona. Ο κύριος